Où sont les explications de vote Good. Empezamos por el informe de la señora Stiller sobre... Rova Stillerin mietintöön rakennustuotteiden kaupan pitämisestä. Herra Kalinowski, yksi minuutti. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia puhemies. Rakennusala on erittäin tärkeä talouden sektori missä hyvänsä maassa. Mikäli haluamme edistää kasvua, emme voi jättää huomiotta sitä merkittävää roolia, joka rakennusalalla on. Meidän pitäisi kaikkien ymmärtää, miten tärkeästä alasta on kyse. Kun rakennetaan rakennuksia tai mitä tahansa, meidän täytyy varmistaa, että toiminta on turvallista ja että rakennukset ovat turvallisia. Olipa sitten kyse yksityisistä tai julkisista rakennuksista. Kaupan esteistä pitäisi päästä eroon, jotta rakennusalan tuotteet ja palvelut voisivat liikkua vapaasti ja kilpailu toimisi kunnolla ja alentaisi hintoja. Meidän täytyy tukea ajatusta suojella myöskin työntekijöitä tällä alalla paremmin. Seuraavana yksi minuutti, Antoniotsi. Señorías, los que no vayan a... Hyvät kollegat, ne, jotka eivät osallistu äänestysselityksiin, lähtevät täältä salista hiljaa. Sulla relazione l'importanza che il settore edile riveste... Niin, on hyvin tärkeää, että Euroopan rakennusalan merkitys tunnustetaan. Meidän pitää sillä olevia ongelmia käsitellä. Tämä alahan työllistää 12 miljoonaa henkeä Euroopassa. Rova Steiler tuo esille sellaisia keinoja, joilla pyritään vähentämään kansallisia teknisiä esteitä, jotka estävät rakennustuotteiden liikkumisen Euroopassa esteettä Tällä tavalla pystyttäisiin parantamaan tämänkin alan sisämarkkinoiden toimivuutta. On hyvä, että rakennusalan mietinnössä viitataan PK-yritykseen ja rakennustuotteiden kierrättämisen tärkeyteen. On, tämä on hyvin tärkeää ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Haluan kuitenkin muistuttaa, että työterveyskysymykset liittyvät erittäin läheisesti rakennustyöntekijöiden elämään tässä suuntaviivat ovat hyödyllisiä, joita tässä on esitelty, mutta ne eivät ole riittävät. Tarkoituksena tästä lähitulevaisuudessa kehittää näitä välineitä edelleen, jotta rakennustyöntekijöiden turvallisuus, korkea turvallisuuden taso voidaan taata

on erittäin tärkeää että yhdenmukaistamista tapahtuu myös rakennustuotteiden kaupan kohdalla ja tätä kautta me voimme myös vaihtaa ikään kuin parhaita käytäntöjä sillä on totta että tällä hetkellä monessa euroopan maassa vielä käytetään sellaisia materiaaleja jotka eivät ole hyviä asukkaiden terveydelle. meillä on esimerkiksi laaja homeongelma monessa euroopan unionin jäsenmaassa ja sen vuoksi on tärkeää parhaita käytäntöjä ja innovaatioita käyttäen pyrkiä siihen että me voimme saada rakennustuotteiden kaupan sellaiseksi että tuotteet ovat terveellisiä ja tuotteet ovat hyviä niiden käyttäjille. arvoisa puhemies haluan siis kiittää stihleriä tästä hyvästä mietinnöstä ja näen että, että tälle on paikkansa hyville rakennustuotteille ja, ja, niiden, niiden kaupalle euroopassa jossa nimenomaan turvallisuusmääräykset otetaan huomioon. seuraavaksi yksi minuutti Mr. Kiitos puhemies. Viime viikolla äh, Ranskan pääministeri kävi Lontoossa ja sanoi, että meidän pitää äh, yhdessä auttaa euroa unohdetaan nyt tämä eurokeskustelu muiden asioiden hoitamisesta ja, ja keskitytään tähän pääongelmaan. Tässä sanotaan, että Euroopan integraatio ei toimi, joten, joten rakennetaan enemmän eurooppalaista integraatiota. Kyllä joku varmaan huomaa, mikä ongelma täällä on tässä logiikassa, joten haluaisin nyt sitten sanoa, että jos valtamerilaiva uppoaa, niin kuka on sitä vastuussa? Mikä tahansa ongelma on, niin aina vastataan, että pitää pitää saada enemmän eurooppalaista integraatiota. EU on ratkaisu kaikkiin ongelmiin, mutta varmasti joku päivä vielä huomaamme, että markkinat e, ja e, kansalaisten e, mielipide ei enää ota huomioon tätä shamanistista eurooppalaista, eurooppalaista laulua, jota me tässä nyt laulamme. I must say that your explanation of vote had... No, täytyypä sanoa, herra Shannon, teidän äänestysselityksellä ei ollut yhtään mitään tekemistä tämän mietinnön aiheen kanssa. Mutta joka tapauksessa teillähän on täällä parlamentissa ilmaisuvapaus. Seuraavaksi Rova Striflerin mietintö yhteisen humanitaarisesta avusta. Herra Pastella, yksi minuutti. Presidente, l'Unione Europea è il primo donatore aiuti umanitari al mondo Kiitos puhemies. Euroopan unioni on kaikkein suurin humanitaarisen avun antaja maailmassa. Meidän osuutemme on yli 40 prosenttia kansainvälisestä humanitaarisesta avusta. Humanitaarisen avun avulla Eurooppa osoittaa sen sitoumusta niitä ihmisiä kohtaan, jotka asuvat kolmansissa maissa ja tarvitsevat apua, koska heidän olonsa ovat kurjata. 18. joulukuuta neuvosto, komissio ja parlamentti allekirjoittavat asiakirjan, joka vie meitä merkittävällä tavalla eteenpäin humanitaarisen avun antajana. Sitoumukset, joita jäsenvaltiot ja komissio tekivät viime vuoden aikana, ovat johtamassa siihen, että pystymme entistä paremmin reagoimaan humanitaarisiin kriiseihin. Kyse on sekä humanitaarisesta avusta, siviiliavusta että sotilaisesta avunannosta. Ja tarkoituksena on kunnioittaa man, annettuja mandaatteja ja toisaalta väestön suojelutoimet, joihin ryhdytään, täytyy myöskin saada vastaamaan näitä annettuja sitoumuksia. Kiitoksia herra Mastella ja seuraavaksi yksi minuutti edustaja Antti Noro. Grazie presidente. Credo che la relazione... Kiitos puhemies. Tämä tänään hyväksytty mietintö. Onnittelen Rova Striffleriä siitä tehostaa yhteisön humanitaarista apua. Nyt siis unionin pyydetään, unionilta pyydetään tiivimpää yhteistyötä paremman konsensuksen aikaansaamiseksi humanitaaristen kriisien edessä ja että myös kansainvälisiä humanitaarisia lakeja noudatetaan ja kunnioitetaan kaikki toimijat, toimijoiden pääsy hädänalaisten kansanosien luo pitää taata. Tarvitaan myös kahdenvälisiä sopimuksia, joilla voidaan ehkä tehostaa tehtyä työtä. Tarve on kova. Kuitenkin tarvikkeiden jakelu on entistä vaarallisempaa ja, ja vaikeampaa tässä kansainvälisessä vaikeassa tilanteessa, joten tämä on erittäin hyvä eurooppalainen sopimus. Euroopan avun pitää perustua humanitaarisille tarpeille, neutraalisuudelle. Se pitää saada perille nopeasti ja tehokkaasti hätää kärsiville uhreille tunnistettujen tarpeiden perusteella. Signor Antoniozzi. Kiitoksia. Yksi minuutti, edustaja Antoniozzi. L'aumento esponenziale delle catastrofi naturali siano... Kiitoksia puhemies. Luonnonkatastrofien eksponentiaalinen kasvu ja niiden vakavuus kulkee käsi kädessä monimutkaisten kriisien kanssa. Ja tässä on myös erittäin vakavia kansainvälisen ja humanitaarisen lainsäädännön loikkeuksia. Haitin ja Pakistanin viimeaikaiset kriisit osoittavat, miten tärkeää olisi vahvistaa Euroopan välineitä, joilla voitaisiin vastata katastrofeihin. Minä olen iloinen tämän mietinnön lähestymistavan kanssa. Olen iloinen siitä, että täällä todetaan, että Euroopan unionin pitäisi humanitaarisia perusperiaatteita jatkuvasti edistää. Humanitaarinen tehtävämme heijastuu Lissabonin sopimuksessakin. Euroopan unionin täytyy vahvistaa profiiliansa tärkeimpänä kansainvälisenä avun antajana. Olen yhtä mieltä Rova Striflerin kanssa siitä, että että tätä konsensusta täytyy ehdottomasti vahvistaa ja meidän toimiamme täytyy parantaa. Meidän täytyy myös jakaa taakka kansainvälisellä tasolla paremmin. Samalla mukana on myös alueellisia vastuita. On maita, jotka voivat antaa merkittävän panoksen tässä yhteydessä humanitaariselle avulla. You have the floor for one minute, Mr. Hannan. Herra Hannan, teillä on minuutin puheenvuoro. Ai ette halua. Selvä. Kiitoksia. Siirrymme sitten vielä rouva Sarvun mietintöön, jonka aiheena on maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä. Herra Higgins, yksi minuutti. You see this? Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Ilomielin äänestin tämän mietinnön puolesta, koska mietinnössä varmistetaan se, että elintarvikkeiden saanti on perusihmisoikeus. maataloussektorin täytyy toimittaa turvallista ruokaa huolimatta siitä, että luonnonvaroja on vähän, energian hinnat ovat korkealle, ilmastonmuutos uhkaa. FAO on todennut, että elintarviketuotannon täytyy nousta ainakin 70 prosentilla, että voidaan ruokkia maapallon väestö, joka nousee 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä lisäksi 900 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti on kroonisesti nälkäinen köyden vuoksi ja 2 miljardia, 2 miljardia ihmistä uhkaa joutuminen köyhyyteen ja kurjuuteen ja nälänhätään. Suurin määrä ihmisiä asuu edelleenkin köyhyysrajan alapuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan, tarttua härkää sarvesta Uuden maatalouspolitiikan vuoden 2013 jälkeen täytyy tunnustaa tämä tosiasia. Ja vähintäänkin meidän täytyy varmistaa, että vähintäänkin yhtä suuri määrä budjettivara käytetään maataloutta kuin ennenkin tai ehkä jopa enemmän. Kiitoksia herra Higgins. Siis seuraavaksi yksi minuutti. Herra Rode. Tak for det, herr formand. Parlamentet har i dag valgt formelt. Kiitos, puhemies. Parlamentti tänään tunnustaa maatalouden strategiseksi alaksi elintarviketurvallisuuden yhteydessä vuosiksi eteenpäin. Me olemme myös tunnustaneet, että maatalous on, on hyvä kansanterveyden ja kestävän kehityksen eteenpäin viejänä. Meillä on ollut ongelmia erilaisten, erilaisten markkinatuettujen tuotteiden, kuten maidon alalta, me äänestimme tätä vastaan ja, ja pahoittelemme, että se, se kuitenkin hyväksyttiin. Meidän täytyy taata maataloudelle hyvät toimintaedellytykset mutta en usko, että esimerkiksi äh, koulumaito on hyvä e, esimerkki. Meidän pitää investoida lisää tutkimukseen alalla, jotta tuottajat voisivat käyttää uusia tekniikoita e, vaihtoehtoisten tulon äh, tulolähteiden kehittämiseksi. Kuitenkin olemme kokonaisuudessaan äänestäneet tämän puolesta. Kiitoksia. Yksi minuutti, herra Mastella. Presidente, la sicurezza alimentare rappresenta ogni giorno un diritto. Kiitoksia. Elintarviketurva edustaa ihmiskunnan perusoikeutta. Ja tämä täytyy todella ymmärtää. Vain silloin, kun kaikilla on asianmukainen ruoan saatavuus, tätä oikeutta todella toteutetaan ja Euroopan unionin uudessa maatalous, maatalouspolitiikassa täytyy tämä tarve ottaa huomioon. Meidän täytyy antaa selvä vastaus sille haasteelle, jota elintarviketurva edustaa, ottaen huomioon esimerkiksi ilmastonmuutoksen, talouskriisin ja alueiden välisen epätasapainon Euroopan unionissa. Meidän ei pidä pelkästään rohkaista tuottajiamme lisätuottavuuteen, vaan meidän täytyy myös vahvistaa paikallisia jakeluverkostoja, paikallista tuotantoa. Tämä on aina antanut ja tulee aina antamaan arvokkaan panoksen elintarviketurvalle. Usein tämä edustaa myös kaikista tehokkainta maankäyttöä eri alueilla kun käytetään sellaisia menetelmiä, joita on kehitetty tietyille alueille jo pitkän ajan kuluessa. Kiitoksia, herra Mastella. Ja seuraavaksi yksi minuutti. Herra Kalinowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Naszą rolą jako posłów do Parlamentu Europejskiego jest działanie na... Kiitos. Meidän roolimme meppeinä on parantaa eurooppalaisten Eh, elintasoa ja, ja mahdollistaa eh, laadukkaat elintarvikkeet. Tämä on yksi meidän prioriteetteistamme eh, elintarvikepula ja, korkeat hinnat liittyvät sosiaaliseen liikehtimiseen ja, tällaista ei Euroopassa saisi tapahtua kun katsotaan ilmastonmuutoksia ja luonnonkatastrofia, talouskriisiä ynnä muuta, niiden seurauksena elintarviketurvallisuuskin on vaarassa. Monet elävät nälässä aliravittuina ja, ja senpä takia maataloudelle tosiaan täytyy antaa sellainen status, että voidaan ryhtyä räätälöityihin toimiin kun elintarvikekriisejä tapahtuu EUn alueella. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Pirillo, yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia, puhemies. Elintarvikkeet turva ja luotettava elintarvikkeiden saanti on suuri haaste ei vain Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti. Olen iloinen tämän mietinnön sisällöstä, koska siinä todetaan, että elintarvikkeiden saanti on perusihmisoikeus. Elintarvikkeen varmuuteen voidaan päästä vain ja ainoastaan, mikäli käsitellään kahta peruskysymystä. Markkinoiden ja hintojen ailahtelu on toinen näistä haasteista, ja toinen puolestaan elintarvikkeiden saantivarmuus. Euroopan täytyy ryhtyä yhteisiin ja tehokkaisiin toimiin elintarvikkeiden saantivarmuuden takaamiseksi. Täten voidaan välttyä epäsymmetrisiltä tilanteilta, joita edelleenkin ilmenee, kun tarkastellaan esimerkiksi turvallisuusnormeja Euroopan unionin tuotteiden ja kolmansien maiden tuotteiden välillä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Jaara. Herr Präsident, ich möchte Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että olin erittäin iloinen tästä mietinnöstä tarkastellaan elintarvikealaa. Siinä asetetaan maataloustuotanto, maa, seututoiminnan keskiöön ja todetaan, että tarvitsemme uuden tyyppistä, uuden suuntaista yhteistä maatalouspolitiikkaa. Olin tästä mietinnöstä kuitenkin haluaisin yhdessä suhteessa olla eri mieltä. Tämä liittyy Euroopan elintarvikeapuohjelman perustamiseen unionin sisällä. Minun mielestäni tämä hätäapu tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden tehtäväksi pitäisi jättää edelleenkin näiden ongelmien hoitaminen, erityisestikin silloin, kun tarkastellaan syntyneitä ongelmia. Ongelmia syntyy jäsenvaltioissa, joten jäsenvaltioissa täytyy myöskin ratkaista. Minä olen tätä mieltä. Kiitokset herra Jaar ja seuraavaksi edustaja yksi minuutti. This report highlights the need for food security and... Tässä mietinnössä korostetaan elintarviketurvan merkitystä, mutta korostetaan myös tär- sitä merkitystä, joka maanviljelijöiden tuotannolla on, ilman että sen arvoa useinkaan tunnustetaan. Olen kuullut äskettäin suuria puheita siitä, jonka mukaisesti yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi siirtyä kohti yhteistä ympäristöpolitiikkaa. Tämä johtaisi meidät virheellisesti uskomaan, että me voimme eh, vain eh, pyyhkiä pois eurooppalaiset maanviljelijät ja tuoda elintarvikkeet Euroopan unioniin. Näin ei pitäisi olla. Meidän me pitää tukea niin, että he voivat tuottaa elintarvikkeita ympäristöystävällisellä tavalla. Mitä elintarvikkeiden tuontiin tulee, niin maailman markkinat ovat niin hintojen kuin saatavuuden kannaltakin hyvin häilyväiset. Meidän täytyy tehdä useita asioita. Me tarvitsemme YMPlle vahvan talousarvion. Meidän täytyy rohkaista nuoria maanviljelijöitä alalle niin, että takaamme alan tulevaisuuden. Me tarvitsemme lisää tutkimusta ja innovaatiota niin, että tuotantomenetelmät ovat tehokkaampia ja ehdottomasti tarvitsemme vähemmän ö, byrokratiaa ja vähemmän ympäristölainsäädäntöä, joka sitoo maanviljelijöitämme. Kiitoksia Rova Dutch ja seuraavaksi Minuutti, herra Uchias. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Viime viikkoina erinäiset parlamentin valiokunnat ovat käsitelleet yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevia kysymyksiä, erityisesti YMPn uudistusta vuoden 2013 jälkeen. Maatalouden Periaatteellisena tehtävänä on aina ollut elintarvikkeiden saantivarmuuden varmistaminen. Tätä täytyy arvioida tämänkin aamun keskustelun valossa. Elintarvikkeiden saantivarmuus on perusihmisoikeus, jota täytyy suojata kaikin mahdollisin keinoin. Samanaikaisesti täytyy ottaa huomioon sellaiset lieveilmiöt kuin esimerkiksi se dioksinikriisi, joka nyt on nostanut päätään. Mutta tavanomaisessakin olosuhteessa, kun tarkastellaan tuotantoketjua, maanviljelijöiden elinolosuhteita ja niitä olosuhteita, joissa elintarvikkeita tuotetaan ja markkinoidaan, meidän täytyy pohtia erinäisiä uudistuksi toimia. Olen iloinen tästä mietinnöstä, koska siinä otetaan nämä asiat huomioon. Kiitoksia sitten yksi minuutti edustaja Metsaros. Kiitos puhemies maailman eli ruoantuotanto on uhattuna. Yksi uhka on ilmastonmuutos. Sitä ei mitenkään voida ennakoida ja ennustaa sitä, miten se vaikuttaa yhdeksän miljardin ihmisen elintarviketuotantoon vuoden, vuoteen 2050 mennessä. Maatalouspolitiikan pitäisi vastata näihin elintarviketurvallisuushaasteisiin, ei pelkästään kilpailupolitiikan alalta, vaan perinteisen maatalouden alalla pientuottajia, paikallisia toimia pitäisi tukea. Ilmastonmuutos on johtanut luonnonkatastrofeihin, jolloin maata on, maa on mennyt käyttökelvottomaksi useissa paikoissa. Ja kuitenkin maataloustuotteille pitäisi taata riittävä tulotaso ja, kestävä kehitys tulevien budjettienkin puitteissa. Senpä takia on hyvin tärkeää, että maataloutta pidetään strategisena alana. Kiitoksia herra Metsäros. Ja seuraavaksi herra Tarabella yksi minuutti. He's not Señor Tarabella? Pues la palabra. Herra Taravella ei ole paikalla. Herra Takkula, yksi minuutti. Presidente, onorevole Takkula. Ensinnäkin haluan sanoa, että on erittäin hyvä, että tänään Euroopan parlamentti tunnustaa maatalouden strategi- strategiseksi alueeksi elintarviketurvallisuuden yhteydessä. meidän on erittäin tärkeää huolehtia siitä että ne elintarvikkeet joita me tuotamme euroopan unionin alueella ovat ennen muuta terveellisiä puhtaita ja voi sanoa näin että hiukan olen huolissani siitä että meillä on enemmän kiinnitetty huomiota määrään kuin laatuun eli tällainen tehokkuusvaatimus on tavallaan nämä terveysvaatimukset ikään kuin sivuuttanut ja siksi on erittäin tärkeää huolehtia siitä kun puhutaan elintarviketurvallisuudesta että ne elintarvikkeet mitä me tarjoamme eurooppalaisille kuluttajille ovat myös turvallisia ovat hyviä ravitsevia on erittäin tärkeää myös huolehtia siitä että euroopan unionin eri jäsenvaltioissa säilyy kansallinen maatalous. tämä on erityisen tärkeää kun erilaiset luonnonkatastrofit kohtaavat maita että on omavaraista maataloutta ja näin ollen voidaan vastata sitten lähiruokaperiaatteella niihin kysymyksiin jotka saattavat nousta erilaisten katastrofien yhteydessä. arvoisa puhemies

Dopo aver espresso convinzione il mio voto favorevole a questa importante relazione. Niin. minä äänestin hyvin vakuuttavalla tavalla tämän merkittävän mietinnön puolesta ja haluaisin nyt eritoten korostaa kohtaa 35 ympäristövaliokunnan lausunnossa. Tässä puhutaan Euroopan elintarviketurvallisuusviraston merkin, merkityksestä, kun se arvioi elintarvikeketjuun liittyviä riskejä suojellakseen kansalaisten terveyttä. Ja tässä kohdassa myös ilmaistaan toive siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi perustaa vastaava kansallinen viranomainen, joka voi tehdä sitten yhteistyötä Euroopan elintarviketurvallisuusviraston kanssa. Saksassa on hyvin äskettäisiä vakavia tapahtumia. Tämä osoittaa sen, että jokaisen jäsenvaltion täytyy nyt perustaa kansallinen elintarviketurvallisuuselin. Ja sitä yllättävämpää on se, että Italia sen jälkeen, kun tämä virasto perustettiin, on nyt muuttanut mieltänsä talousarvio syyden takia. Elintarviketurvallisuutta ei pitäisi rajoittaa talousarviorajoitusten takia. Kiitoksia. Äänestysselitykset ovat päättyneet. Istunta jatkuu kello 15. Kiitoksia.